Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Hyvät ystävät, no, hyvät naiset ja herrat, aloitetaan. On hienoa, että voin jakaa vastuun nyt tämän yhteiskokouksen aikana edustaja Vicky Fordin kanssa. Hän on IMKon puheenjohtaja. Meillä on pitkälti kokemusta Me olemme tehneet erinomaista yhteistyötä näissä digitaalisissa yhtenäismarkkinakysymyksissä. Tämä on ollut valiokunta-aloitteinen mietintö. Ja nyt sitten meillä on yhteistyötä myöskin näiden lainsäädäntömietintöjen osalta, mutta tämä oli siis 55 säännön mukainen, eli että jaamme vastuun nyt tässä ja on hienoa, että täällä on nyt sitten molempien valiokuntien kollegoja paikalla. Imkosta ja Itrestä haluan onnitella Vicky Fordia siitä, että hänet valittiin uudestaan meidän työvaliokuntamme on sama kuin aikaisemmin. Entäpä teillä? Kiitoksia. Haluan onnitella teitäkin. Meillä on muutama muutos varapuheenjohtajissa. Ja Meillä on suuri kunnia, että meillä on nyt sitten naisisto puheenjohtajistossa, mutta on sellaisiakin valiokuntia, joissa on pelkästään miehiä. Joten eh, Anna-Mari Koretsa Bild, Catherine Stanan ja Nicole Tannen. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. No niin, sitten esityslistan pariin ystäväni Viki tässä toimii puheenjohtajana sitten kokouksen jälkipuoliskolla. Teillä on esityslista siellä papereiden joukossa. Ja jos ei kommentteja tule, niin tämä voidaan hyväksyä tällaisenaan. Ei näy ketään, kuka haluaisi muuttaa esityslistan. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Meillä on tulkkaus kaikkiin kieliin sitten proseduurista hiukan. Haluan kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä, etenkin Fordia ja myöskin yhteisestilöitä Virkkusta ja Jyvääniä siitä, että ovat valmistelleet tämän, koska ei ollut helppo löytää tällaista ajankohtaa, että molemmat valiokunnat voisivat yhdessä tavata. Haluaisin muistaa teitä, että tästä mietinnöstä keskustellaan ja tämä hyväksytään yhteiskokouksessa, jossa siis molemmat valiokunnat ovat läsnä ja, ja näihin yhteiskokouksiin on e, omat esityslistansa ja myöskin yhteispuheenjohtajat toimivat siellä. Molemmat puheenjohtajat kertovat joka kerta, että valiokunnat ovat sopineet sitä, että yhteiskokouksessa toimivat yhteispuheenjohtajat ja myöskin nämä yhteisesittelijät, jotka ovat tärkeitä tässä. Aiheemme on verkkoalustat digitaalisilla yhtenäismarkkinoilla, mahdollisuudet ja haasteet Euroopalle. Tämän ensimmäinen keskustelu säännön 55 mukaan. Tämä on valiokunta aloitteinen mietintö Meillä ei ole vielä mitään asiriaa, mutta haluaisimme kuulla näkemyksenne. Ja kuten sanottu, meillä on kaksi esittelijää. Ja pyytäisin, että esittelijät käyttävät nyt puheenvuoron viisi minuuttia kukin. Tämän jälkeen pyydän varjoesittelijöitä käyttämään puheenvuoron ja sitten puheenjohtajuuden saa ystäväni Viki. Joten aloitamme nyt asian käsittelyn. Haluatko sanoa muutaman sanan tähän aluksi, arvon puheenjohtaja? Aivan aluksi voisin sanoa, että kerään tässä puhujalistaa niistä, jotka eivät ole varjoesittelijöitä. Jos haluatte puhua, eh, ilmoittakaa eh, koska minä olen siinä vaiheessa sitten puheenjohtajana. Heiluttakaa vaan. Thank you for... Tämä on tärkeä. Kiitoksia siitä. Henna, edustaja Virkkunen. Yes, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Oikein hyvää huomenta kaikille. Kollegani kanssa, edustaja Syvänin kanssa, olemme ryhtyneet työstämään tätä mietintöä liittyen verkkoalustoihin digitaalisilla sisämarkkinoilla. Ja nyt tänä aamupäivänä haluaisin kuulla teidän näkemyksenne niistä aiheista, jotka tähän mietintöön pitäisi saada mukaan. Aluksi otan joitakin asioita esille, jotka ovat ITREn näkökulmasta tärkeitä, kun puhumme verkkoalustoista. Myönteinen asia on se, että verkkoalustan markkinat ovat kehittyneet erittäin hyvin ja nämä ovat globaaleja. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkoalusta tarjoavat uuden markkinafoorumin palveluille ja tuotteille. Ne toimivat usein helpottajina kysynnän ja tarjonnan osalta tarjoavat kuluttajille paljon vaihtoehtoja ja myöskin kilpailukykyisiä hintoja Tiedämme, että ne tarjoavat myöskin uusia liiketoimintamalleja ja mahdollisuuksia. Esimerkiksi PK-yritykset voivat hyötyä verkkoalustoista, jotka tarjoavat pääsyn globaaleille markkinoille ilman investointeja. Ilman investoi, investoimaan infrastruktuuriin ja myöskin yhteistalouteen nämä vaikuttavat. Mutta meillä on myöskin paljon haasteita Euroopassa ja vaikkakin potentiaalia on paljon, me tiedämme tällä hetkellä, että Euroopan unionin osuus markkinaosuuksista näiden verkkolusten osalta on hyvin alhainen. Meillä on joitakin menestyksiä täällä, mutta haluaisimme saada sellaista enemmän. Tiedämme, että useimmat markkinajohtajat maailmassa verkkoalustoihin liittyen tulevat Yhdysvalloista. Tästä syystä meidän täytyy edistää verkkoalustojen kasvua Euroopassa ja täytyy vahvistaa eurooppalaisten alustojen mahdollisuuksia toimia globaaleilla markkinoilla, myöskin parantaa digitaalitalouden kasvua Euroopassa. On tärkeää poistaa esteitä, jotka monimutkaistavat näiden toimintaa rajat ylittävästi ja vaikuttavat kielteisesti Euroopan sisämarkkinoihin. Yksi tärkeimmistä prioriteeteista on se, että nämä uudet verkkoalustat voisivat lähteä liikkeelle. Investoinnit uusiin yrityksiin on tärkeää, kun ajatellaan verkkoalusten kehitystä Euroopassa. Euroopan täytyy myöskin tarjota innovaatioystävällinen ympäristö ja edistää investointeja tutkimukseen ja kehitykseen, koska se on tärkeää, kun ajatellaan uusia ajatuksia ja innovaatioita. Myöskin infrastruktuurin täytyy olla nykyaikaista tai tulevaisuudessakin toimivaa ja sen täytyy olla ennakkoedellytys, kun tarjotaan verkkoalusta palveluja. Nyt kun katsomme hyvin tarkasti asetusta, niin yksi asia, joka mielestäni on hyvin tärkeä, on se, että meillä ei pitäisi olla eri säännöt online ja offline maailmassa. Vastaavat palvelut ja yritykset, niin niillä pitäisi olla samanlaiset mahdollisuudet kummassakin. Niillä pitäisi olla samat säännöt, koska se takaa tehokasta kilpailua. Kun ajatellaan uutta teknologiaa, meillä on myöskin usea haasteita edessämme. Ja yksi asia, joka näyttää olevan suurimmista huolenaiheista tämänhetkisissä keskusteluissa verkkoalustoista, on osapuolten luotettavuus. Ja komissio on nyt ehdottanut myöskin suuntaviivoja tälle. Olisi myöskin tärkeää, että verkkoalustat ottaisivat enää vastuuta itse ja toimisivat aktiivisesti laitonta sisältöä vastaan. Tämän täytyy olla yhteinen tavoite. Ja nyt aivan tähän lopuksi haluaisin sanoa, että uskon, että se mitä meidän Euroopassa tulisi tehdä, on se, että meidän pitäisi luoda yhtäläiset mahdollisuudet verkkoalustolle Euroopassa ja sellainen ympäristö, joka parantaa investointeja ja rohkaisee uusiin innovaatioihin Euroopassa, koska me haluaisimme olla johtavassa asemassa Euroopassa näissä kysymyksissä. Mielelläni kuulen teidän näkemyksenne ja odotan myöskin hedelmällistä yhteistyötä kaikkien varjoesittelyiden kanssa. Me olemme suunnitelleet kollega Juvanin kanssa, että ensimmäinen varjoesittelyiden kokous on Strasbourgissa helmikuun täysistuntoviikolla, joten meillä on mahdollisuus käydä siellä sitten vielä lisäkeskustelua muutaman viikon päästä. Ja nyt sitten työstämme tätä luonnosta. 28. helmikuuta on määräaika, kun tämä sitten lähetetään käännettäväksi. Joten teemme tiivistä yhteistyötä IMK-kollegaani Syvänin kanssa ja todellakin mielellämme kuulisimme teidän näkemyksenne tähän. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Ja sitten yhteisesittelijä edustaja Syvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja yhteispuheenjohtajat. Äh, aivan ilmeisesti äh, kyseessä on digitaalinen vallankumous ja äh, nyt ei kyse enää ole pelkästään vaihdosta ja mahdollisuuksista. Tässä on kyse myös vallasta, taloudellisesta, sosiaalisesta, poliittisestakin vallasta, ja siinä nämä verkkoalustat ovat merkittävässä roolissa. Meidän täytyy miettiä tiettyjä kysymyksiä, varsinkin kollegani eh, Virrukkusen esittämää kysymystä, että eh, Euroopassa meillä on aika vähän mestareita tällä alalla on kuitenkin joitakin esimerkkejä siitä, että eh, meillä ei ole oikeastaan ollut sääntöjä eh, myöskään, joten meillä on eh, paljolti syytä puuttua tähän asiaan ja herää kysymys, onko sääntelypuitteisto sopiva ja voimmeko vastata uusiin haasteisiin, joita tulee digitaalisen vallankumouksen myötä. Vastataanko kilpailuun, onko meidän verojärjestelmämme sopeutettu ja näitä kysymyksiä herää. Niihin pitää vastata miettien ensinnäkin sitä, että nämä ovat ratkaisevia vastauksia, jotka liittyvät tulevaisuuteen. Edellisellä kaudella muistan, että tätä asiaa mietittiin juuri yhteiskunnan digitaalivallankumouksen näkökulmasta. Ja silloin kun me aloitimme työmme, näitä pilvipalveluita ei ollut vielä. Ja sitten myöhemmin ne tulivat myöhemmässä vaiheessa sääntelyn takia emme olisi voineet ottaa pilvipalveluita käyttöön. Meidän täytyy siis paljolti miettiä myös sitä, mitä voi tulla tulevaisuudessa. Ja tästä huolimatta pitää saada aikaan mietintö, joka on sellainen mietintö, jossa kuitenkin on sisältöä riittävästi. On tärkeää, että me poistamme sisämarkkinoiden esteet ja estämme lainsäädännön pirstaloitumisen. Ja tätä pitäisi tapahtua kansallisella tasolla. Siellä pitäisi helpottaa sitä, että tulisi myös eurooppalaisia taitajia tällä alalla. Ja sitten toinen asia, joka liittyy verkkomaailmaan ja sen ulkopuoliseen maailmaan. Ne yritykset, jotka myyvät verkon ulkopuolella, niiden pitäisi olla samassa tilanteessa kuin online-maailman. Tässä komissio on yrittänyt löytää teitä eteenpäin. Meillä on ollut hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja etukäteen olen jo kiitollinen tästä mahdollisuudesta painottaa sitä, miten tärkeä on Euroopan yrityksille tämä mahdollisuus. Paljon kiitoksia kollega. Mielestäni on hyvä ratkaisu, että molemmat valiokunnat ovat vastuussa näin tärkeästä asiasta No, tämä on valiokunta aloittoinen, niin- mutta kuitenkin tässä valmistellaan myöskin lainsäädäntöä. Ja nyt sitten varjoesittelijöihin. STDn puolesta meillä on täällä kaksi edustaja Jose Blanco Lopez ja Sergio Gutierrez Prieto. No, järjestys on nyt teistä kiinni, hyvät kollegat. Muchas gracias, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Viime viikolla me puhuimme valiokunnassa, ITRE-valiokunnassa yhteistaloudesta. Nyt me puhumme näistä verkkoalustoista ja meidän olisi pitänyt tehdä yhteinen, yhteinen mietintö näistä asioista nyt kun puhutaan verkkoalustoista, niin kyse on asiasta, joka mullistaa elämämme, ei ainoastaan digitaalisesti, vaan muutenkin. Eurooppa ei voi tässä asiassa jäädä jälkeen. Sen pitää olla etulinjassa, niin kuin tässä sanotaan. Me olemme hyviä kehittämään sovelluksia, mutta kun puhutaan alustoista, niin me olemme jäljessä – me kehitämme uutta teknologiaa ja digitaalisia käsitteitä, mutta meillä on vielä puutteita kaupallistamisessa. Meillä on ainoastaan 25 verkkoalusta, jotka ovat eurooppalaisia ja se edustaa hyvin pientä osaa markkinoista. Tässä mietinnössä meidän pitää tosiaan puuttua moniin ongelmiin ja tässä puhutaan myös yhteistyötaloudesta puhutaan paljon myös ja tässä pitää miettiä myös digitaalisesta identiteetistä Pitää saada myös eh, lisää näkyvyyttä niin, että kun käytetään eh, verkkoalustoja, eh, niin me selvitämme alustojen ja niiden tarjoajien yhteydet. Estämme sen, että tulee monopoleja mm, eikä myöskään laittomia sisältöjä. Ja näin saamme aikaan myös sen, että saamme estettyä monet ongelmat käyttäjien osalta. Mm, mm, meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä, toivottavasti jatkossakin. Kiitos. Paljon kiitoksia kollega. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja aivan ensiksi. Mm, äh, sosiaalidemokraattisessa ryhmässä me haluamme sääntelyä ja tästä on keskusteltu myös komissiossa, joka on esittänyt hyvät käytännöt ajatellen itsesääntelyä näillä markkinoilla ja meillä on tiettyä prosentuaalista kasvua nähtävissä ja yhä enemmän tulee verkkoalustoja perinteisen kaupankäynnin rinnalle ja meidän mielestämme on tärkeää säännellä tätä aluetta. Me emme ymmärrä, että tässä vaiheessa juuri eh, nyt, eh, tämä itsesääntely saisi aikaan sen, että eh, tosiaan tulisi aivan eri säännöt eri toimijoille sen kautta ja niinpä syntyisi myös väärinkäytöksiä. Pitää olla siis hyvää sääntelyä ja samat säännöt kaikille toimijoille taloudessa niin, että voidaan myös samalla tavoin kohdella työntekijöitä. Ja nyt on aivan totta, jotkut sanovat, että yhteistyötalous ja digitaalinen talous saa aikaan myös talouden demokratisoitumista, mutta näin tapahtuu ainoastaan silloin, kun meillä on selkeät ja oikeudenmukaiset säännöt. Tämä on hyvin kunnianhimoinen hanke. Komissio haluaa, että tässä mahdollisimman nopeasti tulee aikaan lainsäädäntöä, koska on tärkeää, että toimimme, koska meillä on jo paljon kokemusta Euroopan unionissa, euroalueella on tarpeeksi perustaa, jotta voimme saada aikaan yhteiset säännöt. Tämä uusi talous saattaa saada aikaan myös uusia väärinkäytöksiä. Meidän pitää ennakoida niitäkin. Ja kun puhutaan kuluttajan suojasta, niin äh, on tärkeää suojella myös työntekijöitä ja äh, pitää olla myös äh, sosiaalista yhteiskuntavastuuta näillä yrityksillä, jotka toimivat ainoastaan verkossa. Meidän mielestämme on tärkeää, että säännellään myös kuluttajan suojaa tällaisessa taloudessa sisämarkkinoilla mm, meillä on edelleen paljon haasteita myös äh, aivan perinteisillä markkinoilla. Ja nyt meillä on niitä loputtomasti näitä haasteita, kun kyseessä ovat digitaaliset markkinat. Pitää miettiä, kenen, kenen vastuulla tämä asia on, äh, kuluttajan suoja, äh, kun meillä on verkkoalustat käytössä. Eh, kuluttajien, kuluttajille pitää olla selvää, millaisia sääntöjä noudatetaan. Ja meidän pitää ottaa käyttöön myös eh, eh, ero sen välillä, että meillä on itsenäiset ammatinharjoittajat täällä mukana toimimassa. Heillä pitää olla samat säännöt kuin työntekijöillä ja meille on myös tärkeitä asioita, sellaiset, niin aivan lyhyesti, äh, meille äh, on tärkeää myös, että meillä on äh, hyvin tärkeät vaatimukset ja pätevyyssäännöt, ja kun puhutaan myös veropetoksista tällä alalla, se on tärkeää kolleganne eh, puhui melkeinpä minuutin vähemmän. Pyytäisin kuitenkin, että puhutte korkeintaan kolme minuuttia varjoesittelijät. Onko selvä? Hyvä. No niin, sitten ECR, Annelien van Bossäyt. Olet hiukan yllättävässä paikassa, mutta ole hyvä. Thank you very much, Chair. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Toden totta, istun eri paikalla. No, jatkankin äidinkieltä käyttäen. Olen sekä ITREN että IMKO-valiokunnan jäsen ja nyt toimin ECRn ITRE-valiokunnan varjoesittelijänä. Mitä täs, tähän tekstiin tulee, niin tulemme tarkastelemaan tietenkin asian molemmilta kanteilta. Mielestäni tämä asiakirja tarkastelee jäsenvaltioiden tuntemuksia ja kertoo täällä, että missä määrin lainsäädäntöä tarvitaan aluepaikallis- paikallis ja ehkäpä jopa eurooppalaisella tasolla. Mielestäni on tärkeää muistaa, että nämä alustat eivät voi kuulua vain ainoastaan yhteen alueeseen, Eli kaikki toimet eivät ole saman katon alla niin sanotusti. Amazon, Airbnb, Spotify, niihin ei voida tietenkään soveltaa samoja sääntöjä. Ne liittyvät alustakohtaisiin ongelmiin ja silloin tarvitaan myöskin alustakohtaisia ratkaisumalleja, AV-palvelut, pakettimatkat, sähköinen kaupan ja niin poispäin, ne kaipaavat omia ratkaisumalleja. Yhtä lailla tärkeänä, mutta ei varmaankaan yllättävänä asiana esitän sen, että uudet säännöt hidastavat uusien alustojen syntymistä, eli turhaa lainsäädäntöä on vältettävä. Meidän täytyy virittää yrittäjyyttä ja antaa mahdollisuuksia myöskin perinteiselle sektorille – niin kuin esitelijät sanoivat, niin monet alustat tulevat Yhdysvalloista, joten Eurooppa on kyllä aika lailla jälkijunassa. Kyllä tässä eroa on aika laillakin kurottava umpoon. Ja meidän tulisi välttää turhaa sääntelyä ja pirstaloitumista markkinoille, jos haluamme tämän eron kuroa umpoen. Tarkkana pitää olla, ettemme käytä tällaista copy-paste-mallia, eli offline-mallia ei voida noin vain siirtää yksi yhteen online-maailmaan, varsinkin jos ajatellaan Airbnbtä, niin hän ei tällainen yhden huoneen vuokraaja ei voi käyttää samoja sääntöjä kuin suuren hotelliketjun toimijat, joten meidän täytyy muistaa, ettemme voi tässä mennä liian pitkälle myöskään kuluttajansuojan näkökulmasta katsottuna. On tietenkin selvää, että tässä on tasapainoiltava aika lailla tarkasti ja olen kyllä valmis tekemään yhteistyötä molempien esittelyiden kanssa, jotta saamme hyvän tuloksen aikaiseksi. Kiitoksia. Very much, Paljon kiitoksia. Tämä oli sellainen puheenvuoro, että pysytte juuri ajassa. No sitten Alden, missä meillä on yksi esittelijä, Cora van Nieuwenhuisen, joka puhuu molempien alden varjoesittelyjen puolesta. Olkaa hyvä. Uh, niin, kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti sekä edustajat Kallas ja Linar eivät päässeet tänään tähän kokoukseen, joten puhun nyt heidän nimissään. Ensinnäkin tämä mietintö verkkoalustoista tulee sellaisella hetkellä, jolloin käydään keskustelua eri lainsäädännöistä, televiestintää, koodeksista, tekijänoikeuskysymyksistä sun muista. Ja nyt on tärkeää, että me annamme tässä lisää ohjata kuin että puhuisimme tätä lainsäädäntöä vastaan. Yksi asia on kuitenkin selvää. Sähköisen kaupankäynnin puitteita ei pitäisi vesittää, varsinkin 14 artikla, joka liittyy internetvälittäjien vastuuseen ja 15 artikla, joka liittyy siihen, että valvon, valvonnalla ei ole mitään pakotteita. Ja tässä on kuitenkin fragmentaatiota siinä mielessä, miten jäsenvaltiot lainsäädäntöä soveltavat. Tämä mietintö on hyvä mahdollisuus nyt antaa ohjeistusta tälle täytäntöönpanolle. Tämän lisäksi Komissio päätti 2016 vuoden jälkipuoliskolla selvittää verkkoalustojen vastuukysymykset silloin, kun ne pyrkivät toimenpiteillään vastaamaan laittomaan sisältöön. Ja olisi hienoa kuulla nyt sitten komissiolta lisää tästä. Toinen kysymys liittyy avoimuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Komissio on tässä pyrkinyt ottamaan avoimuuden parantamisen tavoitteeksi, mutta tässä ehdotuksessa komissio antaa uusia valtuuksia viranomaisille sattumanvaraisesti poistaa eri verkkosivuja. Se, että tätä sisältöä poistetaan sattumanvaraisesti, ei ole hyvä asia, kun ajatellaan avoimuutta tai innovointia, joten meillä on jotakin huolenaiheita tähän liittyen se, missä me tarvitsemme lisää avoimuutta, on B2B-toiminnassa verkkoalustoilla. Monet mikro- ja PK-yritykset käyttävät näitä alustoja liiketoiminnassa. On tärkeää, että ehdot, varsinkin mitä tulee äh, upgradeakseen ja päivittämiseen, ovat avoimia, jotta yritykset tietävät, mitä he voivat odottaa, kun he käyttävät näitä alustoja. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset myöskin yhteisesittelijöille. Mielelläni jatkan työskentelyä esittelijöiden kanssa tämän asian puitteissa. Kiitos. Thank you. Kiitos Koora. Seuraavaksi näen täällä viimeisen varjoesittelijän, Michel Raimon vihreiden nimissä saa puheenvuoron. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Vihreät ovat sitä mieltä, että nyt meidän täytyy pohtia perustavalaatua olevaa kysymystä. On olemassa lukuisia alustoja, joilla on markkinailla valta-asema, tarjoavat palveluita ilman sääntelyä. Tähän asemaan ei voida puuttua. Amazon, Facebook, Google ja Apple – ei ole enää mikään äh, laitevalmistaja pelkästään, niillä on markkina-asema, joka demokratiapoliittisesti on ongelmallinen. Ja tilanne on aika lailla ainutlaatuinen. Jos sääntelyyn tehdään muutoksia, niin eurooppalaisten alustojen näkökulmasta katsottuna tästä saattaa syntyä jotain hyvää, mutta näiden suurten alustojen etulöintiasemaa ei saada poistettua, jos emme pohdi, haluammeko jatkaa tällaisen valitulla tiellä vielä tulevaisuudessakin vai haluammeko puuttua tilanteeseen ja päättää lähteä aivan toisille uomille. Mielestäni Euroopan talouden intressit ja teollisuuden intressit, kansalaisten intressit tässä yhdistyvät demokratia poliittisestikin. Tämä on tärkeä asia Muutamilla harvoilla yrityksillä on huomattavaa vaikutusvalta siihen liittyen, miten kansalaisille poliittisista prosesseista kerrotaan. Me a, a, lähestymme asiaa hiukan laaja-alaisemmin, kansallisia järjestelmiä yleisradiopalvelua käyttäen, mutta internetissä tällainen vaikutusmahdollisuus ei ole olemassa. Mutta poliittisella kentällä meidän täytyy pohtia ratkaisumalliamme, eli miten puutumme näihin alustoihin. Ja minä uskon vakaasti, että meidän täytyy tehdä päättäviä päätöksiä, päättäväisiä päätöksiä, ei mitään hienosäätöä teollisuuden intressit sekä kansalaisten intressit ovat pitkälti yhteneväiset, koska kyse on valta-asettelusta ja tässä teollisuudella ja kansalaisilla on yhtäläinen arvo. Kiitoksia. Kiitoksia. Minulla ei ollut täällä listalla edustaja Julia Redaa. Pahoittelu tästä. Hän on vihreistä ja edustaa Inkoa. My colleague. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegani Raimona puhui jo siitä, miten tärkeää on ähm, tasapuolinen kilpailu ja avoimuus. Me olemme hyvin erikoislaatuisessa tilanteessa, äh, koska paljolti näistä lainsäädäntöehdotteista, jotka tulevat äh, alustoihin, äh, ne on jo esitelty ja me teemme niiden parissa jo töitä eri valiokunnissa sähköinen viestintäkoodi, copyright-paketti ja sitten yksityisyyspaketti ja kuluttajayhteistyö. Tässä meidän ei pitäisi mennä päällekkäisyyksiin, vaan jos me voimme saada aikaan nyt lisäarvoa näissä näissä avoinna olevissa kysymyksissä meidän pitäisi puhuttaa niinkin. Komissio puhuu siitä, että meillä pitäisi olla yhteiset menettelyt, jonka avulla saadaan aikaan lisää tietoa siitä, miten sähköisen kaupan käynnin sääntö pitäisi toimia ja sitten myös koneiden tuottama tieto. Meillä on paljon yhteistä ITREN ja IMKON välillä ja nyt jos saamme aikaan tässä yhteisiä ponnisteluja, meidän pitäisi pitää tätä hyvänä lähtökohtana. Me olemme saaneet aikaan paljon periaatteita ja lähtökohtia. Meidän pitäisi vahvistaa myös nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanoa. Siinä kuluttajansuoja-alalla on vielä paljon tehtävää. Meidän pitää varmistua, että meillä on näitä tehokasta kilpailua alustoilla eh, eri eh, sektoreilla eh, ja ne tosiaan kuluttajat voivat siirtyä eri alustojen välillä. Ei pitäisi olla mitään markkinarajoitteita näihin, ajatellen näitä velvoitteita, jotka liittyvät liiketoimintamalleihin. Ja sitten lopuksi tämä rajallinen vastuukysymys. Puhuttu, että siihen ei haluttaisi puuttua, mutta on tärkeää Itren kannalta, että tämä on perusoikeuksien ja oikeusvarmuuden kannalta hyvin tärkeää asioita. Jos halutaan lisää globaalisti menestyviä verkkoalustoja, pitää ottaa huomioon myös sähköisen kaupankäynnin periaatteet ja siihen liittyvät lainsäädäntöön. Kiitoksia. Tämä tieto on äärimmäisen tärkeää esittelijöillemme. Kaikki, mitä te sanotte, ja sitten vielä kollega Daniel Dalton, ECR, varjo varjoesittelijä lähettää lyhyen tiedonannon kollegalle Anneli van Bosjut, jos voisitte lukea tämän. Oikein paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Kollega pyytää anteeksi, ettei päässyt itse paikalle, joten lukaisen hänen kannanoton tässä ripeästi komissiolle ja esittelijöille. Hän toteaa, että komission tiedonanto oli hyvä ja sitä todellakin on odotettu jo pitkään. Aivan oikeutetusti siinä sanotaan, että nyt ei kannata suinpäin lähteä sääntelyn tielle. Tarkkaan pitää miettiä ennen kuin lähdetään uutta lainsäädäntöä muovaamaan. Nykysäännöstön muokkaaminen saattaa johtaa ongelmiin digitaalisen kasvun osalta. Mitä tulee komission aikeeseen vertailtavissa olevien sääntöjen laatimiseksi vastavalaisten palveluiden osalta on tulkittu eri tavalla eri toimijoiden puolelta, joten nyt haluttaisiin kuulla komissiolta, että mihin tällä oikein pyritään. Eli Airbnb, onko se sama kuin hotelli, eli ovatko ne vertailukelpoisia? Sitten innovointi ja tukeva lähestymistapa on tärkeä. Työpaikat ja kasvu siirtyvät unionin rajojen ulkopuolelle tai syntyy harmaata taloutta, jos lähdemme liikasääntelyn tielle ja emme huomioi online- ja offline-maailman erot. Kuten on sanottu, niin kenttä on hyvin värikäs Tässä ei tietenkään voida katsoa asiaa vain yhdeltä kantilta. AMF, AVMS, tässä on tarkasteltu ja me tiedämme, että asia voidaan laajemminkin lähestyä ja Euroopan talouden kannalta tämä on tärkeä asia ja mielenkiinnolla jään odottamaan yhteistyötä varjoesittelijöiden varsinaisten esittelijöiden kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Tässä oli paljon konkreettisia huomioita ja ehdotuksia molemmille esittelijöillemme. Niin, nyt haluaisin antaa puheenvuoron sitten tässä yhteispuheenjohtajalle Wikifordille. Michelle Boni. Äh, kiitoksia. Pascal Arimont, Sabine Verheyen, um, Adam Sander, Ann Sander and myself. If ja minä itse vielä lopuksi, haluaako joku muu puhua vielä, Evelyn Gebhardt ja sitten ihan siellä takana, kiitoksia. Me aloitamme Michel Bonista. Kiitoksia. Kiitoksia. Kolme seikkaa eh, tähän. Tässä puhuttiin eh, eh, välittäjien vastuuseen. Meidän pitäisi olla mahdollisuus sääntelyyn, jotta estetään laittomat sisällöt ja äh, tässä on parempi käyttää pehmeää lainsäädäntöä, mutta toisaalta pitäisi estää pirstaloituminen. Euroopassa pitää olla tiukat äh, säännöt ajatellen itsesääntelyä. Ja toiseksi meidän pitäisi miettiä myös sitä, Eh, kun laaditaan mietintöä. Meillä on monentyyppisiä alustoja ja minun näkökulmastani on tärkeää, että mietitään silloin, kun puhutaan terveysalustoista, lääkealustoista. Pitäisi keskustella myöskin eh, turvallisuuskysymyksistä, koska meille, eh, kun käytämme näitä alustoja ja ne jatkossa kehitetään tällaisia palveluita, se olisi tärkeää. Ja vielä lopuksi, kun mietitään, miten voimme tukea koulutusalustojen kehittämistä. En tiedä, tarvitaanko siihen erityissääntöjä, mutta jos me keskustelemme tämän tyyppisistä alustoista, meidän pitää myös ottaa huomioon, että ei ole mitään sellaista ratkaisua, joka sopisi kaikille näissä alustoissa. Kiitos. Ja sitten Sean Kelly. Paljon kiitoksia ja onnittelut molemmille, että teidät valittiin uudestaan. Irsi ja Viki. Henna Virkkunen kertoi näistä hyödyistä, mitä siinä on, kun tätä aluetta kehitetään oikealla tavalla. Mutta toinen puhuja mainitsi, että Euroopan osuus markkinoista on 4 prosenttia. Tämä ei ole hyvä Euroopalle ja ne, jotka pitävät Euroopan unionista, haluavat edistää tätä tilannetta. Mutta emme kuitenkaan nyt voi tietää vielä, onnistummeko. Vaikka olemme johtajia joissakin asioissa, meillä on ilmastonmuutostavoitteita, päästövähennyksille ja niin poispäin, niin meillä pitäisi olla tässäkin samankaltaisia tavoitteita – 20 prosenttia markkinoista vuoteen 2030 mennessä. Ja pitäisi varmistaa, että mitään esteitä ei synny. niin kuin aikaisemmat puhujat sanoivat, että jos me teemme tämän oikein, niin tämä voi onnistua. Se on haaste ja meidän täytyy siihen ryhtyä. Kiitos. Grazie Presidente, e grazie a tutti gli interventi. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegoille Minä itse olen yhteistyötaloudessa esittelijänä. Olen käynyt läpi näitä alustakysymyksiä ja meidän on pitänyt katsoa muitakin asioita kuin pelkästään yhteistyö, yhteistoimintataloutta. Ja tämän lisäksi meillä on tiettyjä alueita, jotka ovat ongelmia. Niitä pitäisi käydä läpi silloin, kun käydään läpi alustoja, esimerkiksi kilpailu ja monopolit, joita on alustoilla, niin kuin kaikilla markkinoilla, on taipumusta monopoleihin, jos ei ole sääntelyä. Ja näillä alustoilla on nähtävissä myös suuntauksia kohti monopoleja. Jotkut alustat ovat monopoleja ei pelkästään Euroopassa, myös koko maailmassa tällä tietyllä talouden alueella. Jos me nyt haluamme välttää sen, että digitaalisesta taloudesta tulee, sieltä tulee monopoleja, niin asiaa pitäisi tarkastella niin, että enemmän yrityksiä pääsee markkinoille, kun puhutaan kuluttajista ja palveluntarjoajista, on paljon merkitystä siitä, millainen maine on, miten maine rakentuu ja minkälaisia algoritmeja siinä käytetään. Ja äh, täytyy katsoa myös, äh, onko tämä maine äh, ikään kuin siirrettävissä, jos kyseessä on yksityinen omistaja verkkosivustolla tai verkkoalustalla, ähm, vai onko kyseessä sellainen alusta, joka kuuluu palveluntarjoajalle tai kuluttajille. Yhdysvalloissa on äh, selvästi nähtävissä, että pyritään analysoimaan äh, syrjintää verkkoalustoilla. Äh, se perustuu uskontoon, ihonväriin ja niin edelleen. Tämä on vapauskysymys ja sitä pitää tarkastella. Tämän lisäksi on tietosuojakysymys. Nämä alustat ovat äh, sellaisia, joita me kaikki käytämme. Siellä on paljon tietoa mukana. Me tarvitsemme siitä syystä hyvin selkeät säännöt. Tarvitaan äh, alustat, äh, jotka takavat sen, että kuluttajan tietojen käyttöä säännellään. Tässä asiassa pitää tehdä paljon töitä. Siinä katsotaan eteenpäin ja Eurooppa voi tällä tavoin kasvaa. Arimo. Ja, vielen Dank, Vicky. Paljon kiitoksia. Viki, puhun tässä tuotteiden verkkomyynnin asiantuntijana ja minulla on kokemusta jo keskusteluista ja voin tässä puhua myöskin kriteereistä, joita ehkä tässäkin pitäisi käyttää. Jotkin kollegat ovat oikeassa, kun sanovat, että meillä on tässä jo monopolin kaltaisia tilanteitakin nähtävissä. Ja miten voisimme vaikuttaa siihen, että nämä monopolin kaltaiset rakenteet eivät ole amerikkalaisten tai muiden käsissä? Miten me saamme nyt dynamiikkaa digitaalisille sisämarkkinoille niin, että eurooppalaisetkin yritykset voivat osallistua markkinoihin monopoli on monopoli, kunnes tulee joku, joka tekee tämän asian paremmin ja sitten syrjäyttää monopolin haltijan. Ja kun ajatellaan niitä kokemuksia, joita minulla tästä on, niin on joitakin suuntaviivoja, joista täytyisi pitää kiinni myöskin näiden alustojen osalta. Ne ovat väline, jotta esimerkiksi tuotteita voidaan verkossa myydä. Meillä ei pitäisi olla eri säännöt online ja offline, toiminnalle, se on selvää, mutta meidän pitäisi riippumatta siitä, missä kohtaa nyt säännellään tai säädellään, niin sääntöjen pitäisi olla yksinkertaisia. Tämä on tärkeää digitaalisilla sisämarkkinoilla, että ne ovat yksinkertaisia, että kaikki voivat ne ymmärtää niin, että saamme aikaiseksi yhtäläiset edellytykset. Ja yksinkertaisia sääntöjä tällä alueella saadaan aikaiseksi vain silloin, jos ne harmonisoidaan jos meillä on yksi sääntö 28 jäsenvaltiolle, jos emme onnistu tässä, niin ketä me sitten autamme? Autamme vain niitä, joilla on jo monopolin kaltaista valtaa, koska he voivat näitä eriäväisyyksiä ottaa huomioon ja muut eivät. Ainoastaan suuri kykenee tähän ja tästä syystä meidän pitäisi harmonisoida sääntömme. Ja katson tässä nyt kollegaa Gebhardin suuntaan, joka varmastikin tulee tähänkin lausumaan jotain. Me aina tässä riitelemme hyvinkin ystävällisessä mielessä kyllä, mutta siis kuluttajan suojaa. Se voisi olla myöskin argumentti sille, miksi eurooppalaiset alustat ovat myönteisessä asemassa kilpailun osalta, jos me teemme tämän järkevällä tavalla, koska kyse on siitä, että miten korkealla tasolla kuluttajansuojan pitäisi olla, mutta kyse on siitä, että kuluttaja saa tietoa oikeuksistaan ja myöskin voi näitä soveltaa näitä oikeuksia. Kiitos. Se on tärkeää. Sabine. Kiitoksia. Sitten Sami Färe. Kiitos monopolirakenteisiin liittyen ja kuluttajan suojaan ja vastuuseen on täällä tullut jo sanottua. Mutta mitä tulee alustassa sääntelyyn ja sähköisen kaupankäynnin direktiivi, minun mielestäni asiat on hoidettu hyvin, mutta meidän täytyy vain sanoa, että milloin se vastuu alkaa, mistä se alkaa, milloin tällainen aktiivisesti toimiva alusta on aloittanut toimintansa ja milloin se on vain tällainen passiivinen välittäjä. Minä uskon, että tälläkin saralla kaivataan selkeää määritelmää sillä tällä hetkellä on tekstejä, joita käsitellään ja niitä voitaisiin hyödyntää. Ja meidän täytyy tarkentaa, että milloin olen aktiivinen toimija, joka tuntee alustalla markkinoitavat tuotteet ja milloin olen vain tällainen neutraali välittäjä. Ihan lyhyt esimerkki, jos sallitte. Jos mainostan kohdennetusti sisältöön liittyen mainonta omalla alustalla. En voi silloin väittää, että en tiedä tästä alustasta yhtään mitään, koska tiedän, että mitä siellä tapahtuu ja tiedän, minkälainen alusta on ja onko tämä laillista vai laitonta, toi, laitonta toimintaa. Joten kyllä meidän täytyy olla erittäin tärkeää olla tässä tarkkana, jotta voimme sopeuttaa olemassa olevaa lainsäädäntöä tähän tilanteeseen. Kiitoksia. Evelyn Gebhardt. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset ensinnäkin esittelijöille erinomaista työstä. He todella johdonmukaisesti lähtivät tätä työstämään ja olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että tässä toimimme johdonmukaisesti politiikassamme. Se tarkoittaa myöskin näitä että alustoja ja yhteistyötaloutta ei revittäisi erilleen, koska kun ajatellaan tätä, näitä eroja, jotka liittyvät alustoihin ja yhteistyötalouteen, ne ovat hankalia määrittää, eikä meidän tässä nyt pitäisi toinen epäjohdonmukaisesti. Olen samaa mieltä Arimoon kanssa siitä, että hyvinkin ystävällisessä hengessä hiukan riitelemme valiokunnassamme, mutta yhdessä olen samaa mieltä, että samat säännöt kaikille ovat paras asia, mutta näitä jäsenvaltioiden määräyksiä ei kuitenkaan saisi asettaa kyseenalaisiksi. Ja tässä olemme hiukan eri mieltä, kun sanoitte, että no, jos yhdessä jäsenvaltiossa tilanne on tai että tämä on vähän vähemmän, mutta tilanne on parempi, niin se on hyvä, mutta minä olen sitä mieltä, että se ei ole hyvä, koska kuluttajat tässä myöskin ovat tietyn kulttuurin piirissä ja meidän pitäisi pitää huoli siitä, että sellaisia asioita ei aseteta kyseenalaisiksi, jotka liittyvät kuluttajan perinteisiin. Myöskin mitä näihin alustoihin tulee, niin saamme niihin aikaan luottamusta vain silloin, jos voimme varmistaa sen, että kuluttajat myöskin tuntevat olonsa hyväksi, jos heillä on pelkoja, jos he pelkäävät, että heidän oikeuksiaan kavennetaan. He eivät käytä näitä alustoja, ja tämäkin täytyy aina muistaa. Kiitos. Ann Sander. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin painottaa tätä valtavaa potentiaalia, joka on äh, verkkoalustoissa ja siitä, että meillä pitää olla ympäristö ja puitteet, jonka avulla voidaan äh, kehittää startup-yrityksiä ja sitä tulee eurooppalaisia äh, tekijöitä on kyse myös lojallisuudesta. Tällä hetkellä suuri osa eurooppalaisista luottaa sosiaalisiin verkostoihin ja näihin yrityksiin. Tämä on tärkeää, jos mietitään digitaalista tulevaisuutta. Tässä luottamus liittyy useihin tekijöihin, esimerkiksi velvoite, tiedottamisvelvoite, sen pitää olla selkeä suhteessa käyttäjiin eh, ja käytettyihin palveluihin, onpa kyse sitten terveys- tai eh, vakuutuspalveluista, eh, pitää tehdä töitä myös sertifiointiasioissa, myös verkkomaine on tärkeää, kun mietitään arvioita. Ja usein kyse on proaktiivisesta toiminnasta. Haluaisin puhua tässä myös varjoesittelijänä yhteistyötaloudessa työllisyysvaliokunnassa ja painottaisin sitä, että jos haluamme kehittää digitaalitaloutta yleisesti ottaen, meidän pitää tehdä paljon töitä myös toimivaltuuksissa, jotta eurooppalaiset voisivat saada myös koulutusta ja kehittää tällä tavoin heidän pätevyyttänsä. Kiitos. And Renate Zara. Renate Zara. Grazie, Chair. Qualche giorno fa eh, mi è capitato Kiitoksia. alla inaugurazione di un anno accademico. Kiitoksia. Jokunen päivä sitten osallistuin Romano Prodin luentoon komission entiseen puheenjohtajan komission puheenjohtajana hän kertoi tästä taantumuksellisesta tilanteesta Euroopassa ja kasvun puute. Hän totesi, että Eurooppa kasvoi silloin, kun tapahtui suuria muutoksia, eli euron syntymisen myötä. Suuret muutokset voivat johtaa suureen kasvuun, mutta mitään vastaavaa ei näytä kyllä nyt tapahtuvan. Romano Prodi totesi kylläkin, että digitaaliset taloudet muistuttavat moottoriteitä. Ja vaarana on, että digitaaliset alustat kehittyvät unionin rajojen ulkopuolella. Ja olen samaa mieltä kollegoitteni kanssa siitä, että emme puhu ainoastaan kuluttajaa suojasta tai markkinakysymyksistä, vaan mahdollisuuksista. Tulevana maanantaina vietetään tietosuoja teemapäivää. Ja mielestäni tästä syystä meidän on pohdittava sitä, että kuka dataa hallinnoi, koska hänellä valta on. Mark Zuckerberg, Facebookin perustaja, sanoi, että hän ei lähde neljän vuoden päästä presidentinvaaleissa edustajaksi. Valitettavaa on, että tällainen nuori mies ilmoittaa tällaisesta heti, kun tällaisia huhuja on pistetty kiertämään. Eli tällainen valta datalla ja alustoilla on. Kyse ei ole vain ainoastaan valinnan mahdollisuudesta. Jos katsotaan Yhdysvaltoja, niin sitähän ei löydetty sen takia, että sattumalta kalastaja sen löysi, vaan siitä syystä, että hallitus päätti rahoittaa tutkimusmatkailua. Ja mielestäni me kaipaamme vastaavanlaisen päätöksen myöskin digitaalisiin alustoihin liittyen täällä Euroopassa. Ja jos sitä päätöstä emme tee, niin silloin jäämme kyllä jälkijunaan. Kiitoksia. Viimeisenä puhujana puhun itse. Kiitoksia kovasti tästä työstä. Tässä tehdään rinnakkain paljon samantyyppistä työtä yhteistyötalouden piirissä erittäin tärkeää, että muistamme, että me saamme valtavasti hyötyjä koko yhteiskunnalle, kuluttajille, talouksille näistä alustoista. Jos haluamme digitaalisia jättiläisiä kasvamaan Eurooppaan, meidän pitää varmistua siitä, että me emme mitenkään amputoi näitä digitaalisia lentoon lähteviä poikasia ja meidän täytyy katsoa, että meillä on kunnollinen sääntely eh, ja meidän pitää varmistua siitä, että tässä eh, on hyvä yhteentoimivuus. Sabine puhui eh, juuri vastuukysymyksistä musiikki ja audiovisuaalinen sisältö, jos yritämme leikata ja liimata sääntöjä, niin se on hyvin vaikeaa. Meidän pitää olla hyvin varovaisia, koska äh, samat säännöt eivät sovi kaikille äh, viestinnässä. Eilen lähetin äh, tekstiviestejä, Facebook-viestejä, Twittereitä ja taisin soittaa jopa äidilleni puhelimella on paljon sellaista rinnakkaista, eh, joissa palvelut eivät ole lainkaan samoja. Ja eh, tiedän, että meidän pitää varmistua näistä online-offline-vaatimuksista, eh, että on, niissä on kuitenkin erilaisia etuja asiakkaille. Ja yksi tärkeä kysymys on tietokysymys. Siellä takana juuri sanottiin tästä jotakin me olemme käyttäneet parlamentissa valtavasti energiaa siihen, että saamme päätöksen GPR, joten kaikkialla yritetään täytäntöön panna tietosuojasäännöksiä, joten meidän pitää yrittää saada ne toimimaan, eikä niitä kannata enää uudestaan kirjoittaa kaikissa aloitteissa. Meidän pitää saada nykyisestä lainsäädännöstä toimivaa, eikä uudestaan yritetä sitä keksiä. Ja nyt sitten Jersi loppusana. Uh, well, I... Niin, olen täysin samaa mieltä. Viki, sinun näkemyksesi kanssa meidän vastuumme lainsäätäjinä on hyvin yksinkertainen. Meidän pitää luoda uh, oikea ympäristö, oikeat puitteet, jotta voidaan vaalia kasvua ja uusien online-alustojen kasvua Euroopassa. Tämä on suuri vastuu, eikä meidän pitäisi mennä liian pitkälle mahdollisimman nopeasti, koska joskus on mahdotonta mennä liian pitkälle. Mutta haluaisin sanoa, että se, että saataisiin luotua oikeanlainen ilmapiiri, on joskus paljon enemmän kuin se, että saadaan aikaiseksi konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia. Joten haluaisin nyt pidättäytyä näissä tämmöisissä yleisissä kysymyksissä, niin kuin esittelijätkin totesivat, me tapaamme 20. maaliskuuta tänä vuonna. Silloin pohdimme mietintöluonnosta, keskustelemme siitä. Varjoesittelijöiden ja esittelijöiden välinen yhteistyö on erinomaista. Ja myöskin näiden valiokuntien välinen yhteistyö on mielestäni äärimmäisen hyvä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että voimme luoda esimerkiksi tällaisia valiokuntaklustereita parlamentin sisälle, koska samankaltaisia klustereita myöskin järjestetään Euroopan komissiossa meidän pitäisi vastata siihen. Ja meidän klusterimme, INKO, ITRE, klusteri on erittäin hyvä. Me voimme tehdä yhteistyötä, tehdä luotettavia ehdotuksia ja sellaisia, jotka saavat aikaisemmin pitkän aikavälin toimintaa Euroopan unionissa. Paljon kiitoksia, kiitoksia ystäväni Vicky Ford. Kaikkea hyvää. 20. maaliskuuta siis tapaamme tänä vuonna. Kiitoksia. Ja seuraavaksi tarkastellaan 23 määräaikatarkistuksille 23.3. Kovasti odotamme tätä.